Uh, thank you very much, Madam Chair, honorable Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvon valiokunnan jäsenet. Uh, haluan kiittää kutsusta puhua teille tänä aamuna. Ensinnäkin kerron teille hiljan julkaistusta lausunnosta, joka koskee YK yleissopimuksen artiklaa 35, joka koskee um, vammaisten oikeuksia. Erityisesti pohdimme, miten tämä pätee EUn kontekstissa ja miten siinä käsitellään EUn puitteita, joiden tarkoitus on valvoa sääntöjen ja yleissopimuksen noudattamista. Tässä otetaan huomioon artiklan 35:2 kaksi edellytykset EUn kontekstissa – tässä puhutaan ensinnäkin juridisista seikoista siitä, keiden tulisi osallistua tähän puitteistoon, miten nämä henkilöt tulisi nimetä. Ja ennen kaikkea haluamme olla käytännönläheisiä sopimuksen soveltamisessa, eli minkälaiselta puitteiston tulisi näyttää, jotta se toimisi. Tämä lausunto on seurausta Euroopan parlamentin pyynnöstä, joka lähti alun perin tästä valiokunnasta. On hienoa, että mekin olemme voineet myötävaikuttaa parlamentin työhön tässä tärkeässä asiassa. Me toivomme, että lausunnon avulla voimme tukea sen mietinnön valmistusta, tai valmistelua, jossa käsitellään nimenomaan yleissopimuksen soveltamista. Ja voimme myös rakentaa viime syksyllä julkaistun kertomuksen varaan. Tehän olette usein kuulleet, kuinka tärkeä yleissopimus on, kun lähdetään siitä, että vammaisten oikeudet ovat perusihmisoikeuksia – on tärkeää, että vammaiset ovat tasa-arvoisia kansalaisia, jotka voivat täysimittaisesti osallistua yhteiskuntaan. Yleissopimuksen normeista täytyy tulla totta kaikille vammaisille Euroopan unionissa. Tehtävä on mittava ja se edellyttää sitoumusta monilta toimijoilta. Mutta tärkeä rooli on tietenkin EU-puitteistolla, jonka tarkoitus on edistää ja valvoa yleissopimuksen toteuttamista. Ja tällä puitteistolla on erityinen merkitys Euroopan parlamentille ja myös meille, koska me olemme molemmat tämän tämänhetkisen puitteiston osallisia toimijoita. Haluaisin keskittyä neljään esimerkkiin siitä, mitä meidän mielestämme vaaditaan, jotta yleissopimusta voidaan noudattaa täysimittaisesti ja jotta EUn puitteista voisi toimia perusteellisesti. Ensinnäkin, kun puhutaan puitteiston oikeusperustasta, jotta voidaan varmistaa avoimuus, oikeudellinen varmuus ja noudattamisen valvominen, on tärkeää, että virallisessa lehdessä julkaistun ö, lain tulisi ö, tai lainsäädännöllisen toimen tulisi valita sopiva oikeudellinen perusta. Tämä tietysti voi tapahtua usealla tavalla. Voimme ehkä laatia käytännössäännöstön. Toinen vaihtoehto voisi olla toimielinten välinen sopimus – ja kolmas vaihtoehto voisi olla päätös, jossa selvitettäisiin erilaisia elementtejä, jotka liittyvät tämän puitteiston toimintaan. Oikeudellisessa säädöksessä voitaisiin selvittää puitteiston koottumusta. Koostumusta, kuten tiedätte, niin tällä hetkellä se koostuu neljästä järjestöstä. Euroopan parlamentti on niistä yksi, oikeusasiamies on toinen, perusoikeusvirasto on kolmas, ja Euroopan vammaisfoorumi on neljäs. Näiden kaikkien, näiden joukossa oikeusasiamies ja perusoikeusvirasto voidaan nähdä riippumattomina mekanismeina, aivan kuten yleissopimus edellyttää. Toinen tärkeä elementti, joka liittyy tähän koostumukseen, liittyy Pariisin periaatteisiin, joka koskee koskee kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamista ja toimintaa, moniarvoisuutta ja sitä, että eri toimijoiden ja sidosryhmien täytyy osallistua valvontaprosesseihin. Jotta voitaisiin ottaa huomioon eri toimijoiden ja yhteiskunnan kunnan ryhmien monimuotoisuus, niin yksi vaihtoehto olisi se, että perustettiin, perustettaisiin neuvoa antava komitea ja sen kautta puitteisto voisi olla mukana eri toimijoiden kanssa. On myös tärkeää, että pohdimme tämän eu puitteiston tehtäviä. Ne voidaan jakaa kolmeen tärkeimpään alueeseen. Edistäminen, suojelu ja valvonta. Ja Yleisesti ollaan sitä mieltä, että näitäkin kolmea aluetta voitaisiin vielä selkeyttää oikeudellisen perustan kautta. Mitä tulee edistämiseen, oikeuksien edistämiseen, on useita toimia, joihin on jo ryhdytty eri puitteiston jäsenten toimesta, mukaan luettuna koulutuskapasiteetin rakentaminen, olemassa olevan lainsäädännön tarkastelu ja lainsäädäntöluonnosten laatiminen noudattamisen varmistamiseksi ja keinot, joiden avulla yleissopimusta voidaan noudattaa. Mitä tulee suojeluun, valitusten tarkastelu tulee kyseeseen, mahdollisuus tehdä tutkimusta ja kerätä tietoja. Ja yksi tärkeä suojelun elementti on tehdä tutkimuksia oma-aloitteisesti, minkä jälkeen voidaan sitten tehdä raportteja soveltamisesta. Mitä valvontaan tulee, niin tietojen keruu, niiden analysointi ovat tärkeitä. On myös tärkeää, että kehitetään indikaattoreita ja benchmarkkeja, joiden avulla voidaan arvioida yleissopimuksen toteutumista. Ja jotta voidaan myös puuttua puuttua sellaisiin elementteihin, jotka ovat jääneet, jääneet polkemaan paikoillaan tai jopa taantuneet. Ja yksi tärkeä valvonnan elementti on se, että tämä puitteisto osallistuu ö, tarkastus ei ajoittain tapahtuvaan tarkasteluprosessiin, joka koskee yleissopimuksen noudattamista. Neljäs tärkeä elementti liittyy tehtäviin. On tärkeää, että puitteiston <clears throat> toteutumiseen, toteutumiseen ja toimimiseen annetaan riittävät resurssit. Resurssien riittävyyttä on korostettu myös meidän päätelmissämme, jotka liittyvät EUn yleissopimuksen soveltamis, soveltamiseen. Me olemme sitä mieltä, että tehtävästä puheen ollen olisi tärkeää pohtia, äh, koituuko äh, EUn puitteiston jäsenille uusia tehtäviä ja edellyttävätkö näiden, edellyttääkö näiden tehtävien hoitaminen uusia resursseja. No mitä seuraavaksi tapahtuu? Tämä lausunto löytyy Mm, tämän, tämän, tämän lausunnon huomioonottaminen on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan edistää sitä tapaa, jolla eu puitteisto soveltaa yleissopimusta. Jatkossa on erittäin tärkeää puuttua nimenomaan valvontaan. Ja kuten monissa muissakin asioissa, niin tässäkin on useita toimijoita, jotka harjoittavat seurantaa. Ja toivottavasti tämä lausunto otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun laaditaan ja tarkastellaan suosituksia, jotka liittyvät artiklan 35 toteuttamiseen. Jotta voidaan varmistaa se, että Euroopan unioni noudattaa täysimittaisesti yleissopimusta ja jotta voidaan varmistaa riittävä valvonta, puitteisto, mm, niin siihen liittyy monia muitakin seikkoja. Vahvan puitteiston Ähm, olemassaolo korostaisi sitä, että EU ottaa ihmisoikeusvelvoitteensa vakavasti. Tämä CRPD on ensimmäinen äh, sellainen ihmisoikeusyleissopimus, jonka äh, jäsenenä EU on näin, näinkin täysivaltaisesti, niin tämä jo sinään osoittaa, osoittaa sen, että EU on sitoutunut ähm, kehittämään sellaiset välineet, joita yleissopimuksen täysimittainen soveltaminen edellyttää. Thank you. Uh, I will now give the floor. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa Marek Plura. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää perusoikeusvirastoa tämän lausunnon esittelemisestä. Ja haluaisin esittää muutaman kommentin myös kollegani Adam Kosan nimissä. Hän on New Yorkissa konferenssissa tällä hetkellä. Sopimusosapuolten konferenssissa New Yorkissa siis. Nyt voidaan olla vähän pettyneitä siihen, mitä parlamentin suosituksiin on saatu vastauksina. Kantamme EUn näkemyksiin oli selvä. Meitä huolestuttaa esimerkiksi se, että nyt jäi puuttumaan syvällinen analyysi. Sellainenhan parlamentilla oli. Työllisyys- ja live-valiokunnat myös edustivat Euroopan parlamenttia ja esittelivät tämän puitteiston, joka nähdään sivuilla 18, 26 ja 27. Me olemme sitä mieltä, että tämä on aivan ällistyttävä lähestymistapa. Sanoisin myös, että kyseessä on komission sisäinen päätös tällä tavalla toimia. En tiedä, miksi perusoikeusvirasto toimii tällä hetkellä ajaksen puitteiston leikkaamista. Nyt esitetty keskittyy lähinnä viraston rooliin, perusoikeusviraston rooliin. Kaikella kunnioituksella perusoikeusvirastoa kohtaan. Tämä ei ole oikea lähestymistapa. Madame Kosa ja minä suhtaudumme molemmat kriittisesti tähän ehdotettuun tekstiin. Kiitos. Thank you. Eh. Kiitos teille. Ja seuraavana edustaja Blinkevičiute. Ačiū Kiitos puheenjohtaja. Niin, minäkin haluaisin esittää kiitokset Prosekes-virastolle sen lausunnosta, mikä liittyy CRPD-yleissopimuksen seurantaan ja EU-puitteiston aikaansaamisen osalta. Ja minä haluaisin yhtyä tällä kertaa kollega Pluran ajatuksiin. Ja on sanottava, että viraston kannanotto Euroopan parlamentin rooliin on vähän huolestuttavaa. Minä en voi yhtyä näihin ajatuksiin. Virasto tietää, että Euroopan parlamentti ei ole sitä mieltä, että Euroopan komissio tai neuvosto ovat ne, joiden tehtävänä on päättää parlamentin roolista tässä seurantapuitteistossa. Tämä jo sanottiin toukokuussa 2015 hyväksytyssä päätöslauselmassamme. Minä olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti on aivan täysvaltainen jäsen EUn puitteistossa ja siksi se voi itse päättää siitä, miten se työnsä järjestää ja missä valiokunnissa tai mitkä valiokunnat edustavat parlamenttia tässä monitorointi, monitorointi puitteistossa kosken yleissopimusta. Me päätimme jo, että vetomusvaliokunta ei riitä. Työllisyysvaliokunta, kansanvapauksien valiokunta ja sosiaaliasian valiokunnat pitää ottaa mukaan tähän työhön. Minä olen vakuuttunut siitä, että jatkossa me itse voimme päättää siitä, miten Euroopan parlamentti osallistuu tähän seurantatyöhön. Tässä minun panokseni tässä vaiheessa haluan korostaa sitä, että Euroopan parlamentti on riippumaton se päättää itse siitä, mitkä valiokunnat sitä edustavat. EUn puitteistossa, kun seurataan CRPDn täydentöpanoa. Kiitos ja seuraavana edustaja Kuneva, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ. piti. Kiitoksia. Niin kollegat. Haluaisin aloittaa onnittelemalla organisaatiotanne sen hyvästä työstä. Se usein julkaisee kiintoisia asiakirjoja. Ja ihmettelenpä vain, miksi me emme ole niihin enempää huomiota kiinnittäneet. Haluaisin jakaa teidän kanssanne omia ajatuksiani lainsäädännöstä. Asiakirja, joka meille esiteltiin tänään, äh, kertoo oikeastaan itsestäänselvyyden sanomattakin selvän asian. Kun me teemme työtä täällä Euroopan parlamentissa ja ylipäänsä jokapäiväisessä elämässämme, me näemme, että Euroopan unioni ja komissio ja neuvosto, kun niitä pyydetään toteuttamaan aitoa sosiaalipolitiikkaa, niin he vain kiertelevät ja kaartelevat. Tämänkaltainen tilanne ei ole oikein. Tätä ei pitäisi pitää jonain uutena, hienona uutena ajatuksena – kun tällaisia kansainvälisiä yleissopimuksia Euroopan unioni allekirjoittaa. Tämä pitäisi olla itsestään selvää. On myös monia asioita, jotka jäävät jäsenvaltioiden harteille. Loppujen lopuksi ei ole ryhdytty kovinkaan monin toimiin, jotta voitaisiin sitoa jäsenvaltiot siirtymään kohti oikeaa suuntaa niin, että jäsenvaltiossa hyväksyttäisiin ö, tärkeitä asioita. Pelkän, että komissio ei aio esittää mitään vakavasti otettavaa lainsäädäntöä tästä asiasta. Pelkään, että komissio on vähintäänkin tekopyhä. Koska kun me puhumme fiskaalipolitiikasta, niin komissio on tiukkana, mutta kun me puhumme ihmisoikeusasioista, niin silloin komissio esittää koko joukon hallinnollisia tekosyitä ja verukkeita. Viesti on se, että komissio mielestä yhteistä politiikkaa ei voida toteuttaa. Ja siksi tässä on nyt sellainen uhka, että YK yleissopimusta toteutetaan vapaaehtoispohjalta ja se hyödyttää lähinnä varakkaampia jäsenvaltioita loppujen lopuksi. Tarvitaan sitovia toimia, sitovia sääntöjä Euroopan unionilta. Kos... Ja se taas edellyttää lainsäädäntöä niin, että jäsenvaltioiden todella täytyisi ryhtyä tarpeellisiin toimiin. Eikä tässä vielä kaikki. On myös tärkeää, että jäsenvaltiot omaksuisivat sellaisia toimia, jotka ovat EU-puitteiston mukaisia. On tärkeää pohtia toimivalta-asioita, sitä, minkälaiset jäsenet tulevat olemaan mukana puitteistossa, kuinka monta vammaista otetaan mukaan käsittelemään näitä asioita. Mielestäni on melko selvää se, että meidän täytyy painostaa, jotta voimme varmistaa sen, että komissio todella ryhtyy lainsäädäntöaloitteisiin. Mitä perusoikeuksia? Niin sillä rintamalla tarvittaisiin Ähm, valtioiden sisäisiä kontaktipisteitä ja myös sellaisia mekanismeja, joiden avulla voitaisiin varmistaa, että mitä yleissopimuksessa ikinä sanotaankin, tulee toteutetuksi kaikissa maissa. No, ihmettelen tässä kuitenkin vain sitä, että miten esimerkiksi Kreikan kaltainen maa, jossa äh, esimerkiksi sosiaalipalvelut on ajettu alas ja samalla vammaisten oikeudet on uhrattu austeriteetin alttarilla, niin miten siellä asiat hoituvat? Tämä tiukkuuspolitiikkahan johtuu erittäin tiukoista talousrajoituksista. Olkaamme nyt rehellisiä. Tämä yleissopimus, joka koskee vammaisten oikeuksia ja muutkin samankaltaiset yleissopimukset, jotka koskevat ihmisoikeuksia, niin ei niitä koskaan toteuteta ja täytäntöönpanna ennen kuin me panemme pisteen näille katastrofaalisille tiukkuuspolitiikoille. Koska koko Euroopan unionissa ei koskaan päästä tasapuoliseen täytäntöönpanoon niin kauan kuin jäsenvaltioiden talouksien välillä on niin suuria eroja kuin nyt on. Johtopäätöksenä sanon lyhyesti, että tai mainitsen erään toisen tärkeän asian johtopäätöksenä. Se liittyy siihen, miten tätä puitteistoa toteutetaan. Täällä sanotaan, että me tarvitsisimme verkkosivuston, jota päivitettäisiin säännöllisesti niin, että verkkosivulta voitaisiin saada tietoa, miten yleissopimusta on täytäntöön pantu. Verkkosivulla annettaisiin myös tietoja, muita tietoja tähän asiaan liittyen. Tämän tulisi olla eräänlainen, tämän, tämän verkkosivun tulisi olla sellainen, että myös vammaiset ihmiset pystyvät vierailemaan verkkosivulla. Eli sen tulisi olla aivan erilainen kuin EUn toimielinten muut verkkosivut. Esimerkiksi näkövammaiset eivät pysty lukemaan kyseisiä verkkosivuja. Kaiken tiedon tulee olla saatavilla kaikilla EUn virallisilla kielillä ja sellaisessa muodossa, että myös vammaiset voivat niitä lukea. Olen jo sanonut tämän, mutta toistan vielä ää, sen, minkä aiemmin sanoin. Eli tämän erinomaisen asiakirjan, eli YK yleissopimuksen täytäntöön paneminen on varsinainen happotesti koko Euroopan unionille. Jos sitä ei yleisesti täytäntöönpanna tasapuolisella tavalla kaikkialla EU:ssa, joka ikisessä jäsenvaltiossa, niin silloin me olemme tulleet uhranneeksi vammaisten oikeudet, niiden, niiden ihmisten oikeudet, joilla on ö, jonkinlainen vamma. Silloin me tulemme ö, työskennelleeksi näiden ihmisten oikeuksia vastaan, mutta jos me pystymme aidosti toteuttamaan, täytäntöönpanemaan tämän yleissopimuksen, niin silloin tulemme ottaneeksi suuren suuren harppauksen. Harppauksen, kohti aidosti sosiaalista Eurooppaa. Kiitos. Onko täällä paikalla komission edustajia? Haluatte ehkä kommentoida nyt tätä rankkaa kritiikkiä, mitä teillä on esitetty? Please, take the floor. Uh, thank you very much, Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon puhujille. Olemme merkineet muistiin nämä tiukat kommentit. Valitettavasti tämän asian asiantuntijamme ei voi olla täällä tänään, koska kuten täällä aikaisemmin mainittiin, osapuolten konferenssi on tänään New Yorkissa. Joten me huolehdimme, huolehdimme siitä, että kaikki kommenttini välitetään asiantuntijoillemme ja ne otetaan varmasti huomioon sopivalla tapaa tulevassa työssämme. Kiitos. Madam Stickings, do you have... Ja edustaja Stickings, haluatteko vielä lisätä jotain tähän keskusteluun? Um, thank you very much, thank you. Kiitos oikein paljon ja kiitos kaikista kommenteista. Lähtisin liikkeelle siitä, mitä edustaja Kuneva sanoi tästä nettisivusta. Netti sivu on jo perustettu puitteistolle ja se on nyt osana perusoikeusviraston nettisivua, mutta se oli tietysti osa tätä kokonaistoimea. Mitä tulee sitten nettisivun käyttökelpoisuuteen, no siitä on olemassa eh, viittomakielinen versio ja myös selkokielinen versio. Ja perusoikeusviraston verkkosivuilla pyritään noudattamaan suosituksia ja jos teillä on tämän ehdotuksia, niin voimme kyllä muuttaa tehdä muutoksia sivustolle, että se olisi helppokäyttöisempi. Ja mitä tulee sitten näihin muihin kommentteihin, jotka liittyvät parlamentin edustukseen. No, oikeusperustan tarkoituksena on antaa selkeämpi eh, pohja jäsenyydelle, erityisesti ottaen huomioon jotkut nämä muutokset, jotka täällä on mainittu, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun neuvosto 2012 alun perin tämän muistion hyväksyi, kun komissio vetäytyi pois ja mm, muut valiokunnat tulivat tähän mukaan, myös tämä valiokunta, niin on paikallaan saada päivitetty oikeudellinen asiakirja, josta nämä muutokset käyvät ilmi. Tämä ei kuitenkaan mitenkään vaikuttaisi parlamentin riippumattomuuteen. Ja näin tämä tärkeä elin, jolla on oma tärkeä roolinsa, saisi oikeudellisen selvyyden sen työlleen. Näin voidaan todellakin edistää sitä, että yleissopimuksen seurantaa pannaan täytäntöön. Kiitos. Thank you. Well... Kiitos. Yleensä emme ole näin tiukkoja keskustelussamme tässä valiokunnassa kuin tänään tässä asiassa on oltu. Me odotamme mielenkiinnolla lisää yhteydenpitoa ja keskusteluja tämän aiheen tiimoilta. Ja tämän sanottuani kiittäisin kaikkia teitä, jotka olette olleet mukana tässä työssä. Ja menemme kohtaan 16 esityslistalla. Kyseessä on rakenneuudistusohjelman 2017-2020 tuki, tuen perustaminen, jos Rova McCarthy on täällä komissiosta. Annan teille puheenvuoron, jos haluatte esitellä meille tämän asian, joka liittyy rakenneuudistuksiin. Täällä ei ehkä ole ketään paikalla. Kukaan ei ole valmis käyttämään puheenvuoroa. Mm-hmm. Okay, then we'll give uh, the floor to the Siinä tapauksessa annamme esittelijälle Chava Shokorille puheenvuoron. Olkaa hyvä. very much. First of all... Kiitos. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että on hienoa, että viimeisessä maakohtaisessa suosituksessa liittyen ohjausjaksoon korostetaan kovasti sosiaalisia ja työmarkkinoihin liittyviä asioita sen lisäksi, että tarvitaan kilpailukykyä ja työpaikkoja. On tehtävä myös rakenneuudistuksia työllisyysalalla. Kuten komission Tyson sanoi tällä viikolla Euroopan parlamentissa, pitää varmistaa se, että sosiaaliset seikat otetaan paremmin huomioon kaikilla politiikan aloilla. Ainoastaan tällä tavoin voidaan saada aikaiseksi sosiaalinen Eurooppa. Uudistuksia tarvitaan aikaisempaa enemmän. Nyt kun kasvu on hidasta, työllisyysluvut ovat huolestuttavia ja kun digitaalinen vallankumous muuttaa perinteisiä työpaikkoja päivittäin yhä enemmän, jotta voidaan huomioida nämä haasteet ja vastata näihin mahdollisuuksiin. Meidän on jatkettava uudistuksia myös koulutuksessa ja työelämän lainsäädännössä. Tästä syystä se, että perustetaan pysyvä eurooppalainen rakenneuudistustukiohjelma, jolla on oma budjettinsa, olisi todella tärkeä monessa maassa on maakohtaisia sopimuksia pantu huonosti täytäntöön, erityisesti sosiaalipolitiikan alalla. Tämä tekee vaikeaksi työpaikan luomisen ja investointien edistämisen. Mutta jos otamme huomioon sen, miten eri tavalla eri jäsenvaltiot ovat kehittyneet, jotkut maat saisivat tästä tuesta enemmän irti kuin muut. Voisin mainita oman maani Romanian, esimerkkinä ja hallinnoillinen kapasiteetti ja kyky laatia monimutkaisia strategioita on aika alhainen. Jos katsotaan vaikkapa rakennerahaston käyttöä, rakennerahastojen käyttöä, jos tällaista apua olisi saatu, niin varmasti tämä käyttöaste olisi ollut korkeampi kuin seitsemän prosenttia, mitä oli edellisellä kaudella, eikä tässä olisi menetetty kovasti näitä tärkeitä resursseja. Ja sama koskee uutta ohjelmointikautta, ottaen huomioon kuinka paljon ehdollisuutta on nyt liittyen näihin rakennerahastojen varojen käyttöön huomioon mukaan lukien kumppanuussopimukset. Jos meillä olisi ollut tällaista aikaisemmin, niin meillä ei olisi ollut näitä suuria puutteita, mitä on siksi, että operatiivista kykyä ei ollut. Ja nyt haluaisin esittää komissiolle muutaman kysymyksen, jos täällä on joku sieltä paikalla kuuntelemassa. Ensinnäkin tämä esitys on monimutkainen, koska se kattaa sekä ESR että eh, talouspoliittisen ohjausjakson, eli mikro- ja makrotalous on samanaikaisesti katettu. Miten aiotte komissiossa jakaa vastuun eh, rahaston täytäntöpanon osalta ja miten varmistatte, että myös paikallinen ja aluehallinto saa tukea, ei ainoastaan keskushallinnot maissa. Ja kolmanneksi ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden käytössä on myös teknistä apua rakennerahastoista tällaisten tukitoimien tukemiseen, niin miten voidaan varmistaa se, että ei tule kaksinkertaista rahoitusta? Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. meillä on nyt poistumista, exittiä tapahtunut täällä. Ei brexittiä, mutta exit on ollut käytössä. Eli ei täällä ole niin paljon puhujia kuin yleensä paikalla. Jos on, niin ehkä edustaja Harkin alteryhmästä, Olkaa hyvä. We definitely have an exit. Niin, todellakin exittiä näkyvissä. No suoraan sanottuna puheenjohtaja, minä odotin kuulevani komission alustuksen. Ja sen jälkeen olisin voinut esittää ehkä kysymyksiä. Olen vähän uusi tässä kysymyksessä. Olen nopeasti lukenut asiakirjat. Minusta tuntuu, että näyttää siltä, että tämä on myönteinen askel oikeaan suuntaan ja sen valtiot voivat aina tarvita teknistä osaamista, tukea ja lisätä kapasiteettia. Ja kuten kollega Sogor sanoi, joillain aloilla jotkut jäsenvaltiot hyötyvät enemmän, mutta uskoisin, että kaiken kaikkiaan syntyy mahdollisuuksia kaikille jäsenvaltioille saada hyötyä tyytyillä aloilla näistä ehdotuksista. Uskoakseni myös meiltä syntyy mittakaava etua. Me puhumme täällä aina siitä, miten opitaan parhaista käytännöistä, mutta tämä tavallaan luo muodolliseksi tuon järjestelmän. Lisäksi olisin samaa mieltä edustaja Sogorin kanssa. Olen iloinen siitä, että sosiaalisiin ja työllisyyskysymyksiin kiinnitetään enemmän huomiota. Nyt kun Brexit mainittiin, britit päättävät tasan viikon kuluttua jäsenyydestään. Riippumatta tuloksesta todella toivon, että britit haluavat jäädä EU-hun, mutta tässä on varmaan nyt läksy opittavana. Jos eurooppalaiset yleisesti ottaen eivät näe tulevaisuuden visioita sosiaalisesta Euroopasta täytäntöönpantavan, niin silloin varmasti EUn tuki ei ole niin vankkaa kuin voisi olla henkilökohtaisena kantana näin. Muuten sanoisin, että me puhumme rakenneuudistuksista ja minua huolettaa aina, ihan aina tuo termin käyttö, kun haluaisin tarkkaan tietää, mistä puhutaan voidaan puhua eri ihmisille eri poliittisista ryhmistä esimerkiksi rakenneuudistuksista ja silloin ajatellaan ihan eri asiaa ja saadaan eri vastaukset. Joten kyllä kaikki varmasti nyökyttelevät, kun sanotaan, että rakenneuudistuksia tarvitaan, mutta aina me kuitenkaan puhu silloin samasta asiasta. Tämä on kysymys, joka tulisi selvittää. Pahoittelen sitä, että minun asiantuntemukseni tässä kysymyksessä on melko rajallista toistaiseksi, mutta Olin siis odottanut tätä komission alustusta. Mielelläni teen kuitenkin yhteistyötä edustajan Sokerin kanssa. Kiitos. Okay, uh, Mr. Perinski is Kiitos. Edustaja Pe- Perinski puhuu Gutierrez Prieton sijaan, mutta ehkä ensin kuulemme komission ajatukset ennen kuin jatkatte ja sitten muutkin voivat käyttää puheenvuoron uudelleen. Nyt täällä on paikalla Mary McCarthy. Ja annamme teille vielä minuutin asettautua paikoillenne. Ja sitten mielellämme kuuntelisimme teidän aloituspuheenvuoronne, eli aloittakaa heti, kun olette valmiina. Olkaa hyvä. Madam Chairman. Um, thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta tulla tänne jotta voin esitellä teille rakenneuudistuksen tukiohjelman. Pidemmittä puheitta mm, esittelisin teille tämän ehdotuksen, joka meillä on. Eli lokakuussa ja marraskuussa viime vuonna komissio hyväksyi ehdotuksen rakenneuudistusohjelmaksi tai pikemminkin tukiohjelmaksi se olisi osa Euroopan talouden ohjauskausipakettia. Tämän ohjelman taustalla oleva tarkoitus on se, että voitaisiin täyttää jäsenvaltiossa kentällä vallitsevat täytäntöönpano porsanreijät, jotka liittyvät rakenneuudistuksiin. Rakenneuudistukset, joista me puhumme, ovat erityisesti sellaisia uudistuksia, jotka liittyvät maakohtaisiin suosituksiin, mutta mutta eivät rajoitu niihin. Ne liittyvät erilaiseen tukeen ja tekniseen avustukseen, jota jäsenvaltioille voidaan antaa, samoin kuin EUn lainsäädännön täytäntöönpano tuesta voidaan puhua. Tämä tuki voi koskea myös muita prosesseja, kuten vaikkapa pääomamarkkinaunionia ja energiaunionia. Eli nämä tuet eivät liity ainoastaan ja uudistukset eivät liity ainoastaan maakohtaisiin suosituksiin. Tässä kontekstissa puhumme nimenomaan jäsenvaltioille räätälöidystä tuesta heidän omasta pyynnöstään – erityisesti silloin, kun jäsenvaltiot haluavat apua hallinnollisen kapasiteetin parantamiseksi kentällä. Mandaatti, joka meillä on, sisältää paitsi tämän kaltaisen tuen, eli rakenneuudistuksen täytäntöönpanemiseen liittyvän tuen, myös sellaisen tuen, jota voidaan antaa, jotta jäsenvaltiot voivat tehokkaasti käyttää hyväkseen rakennerahastoja. Nyt ehdotuksen kesto olisi vuodesta 2007-2020 välisen ajan ja 140,8 miljoonaa on summa, joka tälle ohjelmalle on kaavailtu. Jos menen nyt eteenpäin ohjelman tavoitteisiin, yleistavoitte on vahvistaa jäsenvaltioiden kapasiteettia tehdä sellaisia uudistuksia, jotka ovat omiaan parantamaan kasvua ja investointeja. Tämä toteutuisi niin, että käytetään tehokkaasti rakennerahastoja hyväksi. Ja jos nyt siirrytään yleistavoitteista erityisiin tavoitteisiin, niin nämä erityiset tavoitteet sisältävät muun muassa sen, että tuetaan jäsenvaltioiden kansallisia viranomaisia usealla eri tavalla. Kyse on tuesta tai teknisestä avustuksesta, jota voitaisiin antaa, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita uudist- suunnittelemaan uudistuksia. Se sisältää myös avunantoa, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden kapasiteettia toteuttaa uudistuksia integroidulla tavalla. Se sisältää myös sen, että määritellään ja toteutetaan asianmukaisia prosesseja ja metodeja, jotka perustuvat parhaisiin käytänteisiin. Haluaisin korostaa nimenomaan tätä asiaa, koska tähän parhaisiin käytänteisiin liittyvä ajatus on tietysti jo tuttu kaikille, mutta nyt tarkoituksenamme on todella siirtyä sanoista tekoihin niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää kentällä sellaisia käytänteitä, oppia sellaisista käytänteistä, jotka sopivat juuri AO-jäsenvaltioiden tarpeisiin. Ja yksi tavoite on tietysti se, että voidaan parantaa henkilöstöresurssihallinnointia. No kysymys herää. Minkälaista tukea voitaisiin antaa? Mitä kaavailemme? Mitä meillä on mielessämme, kun me puhumme tuesta ja teknisestä avustuksesta? No, tuki koostuu siitä, että annetaan jäsenvaltioiden viranomaisille apua monilla tavoilla. Apu voi olla suoranaista apua asiantuntijoiden kautta. Meillähän on erityisalojen asiantuntijoita. Meillä on myös asiantuntemusta komissiossa, jota voidaan mobilisoida jäsenvaltioiden eduksi. Meillä on niin ikään mahdollisuus antaa jäsenvaltioapua suoraan jäsenvaltioissa, eli me voimme lähettää asiantuntijoita jäsenvaltioihin diagnosoimaan ongelmia ja sopimaan jäsenvaltioiden kanssa siitä, mikä olisi paras keino puuttua näihin ongelmiin. Jos jäsenvaltiot ovat siinä vaiheessa, että jo suunnittelevat uudistuksia, mutta eivät ole vielä päättäneet uudistuksista, niin asiantuntijuus voi koostua seminaareista, joissa keskustellaan hyvistä keinoista tehdä uudistuksia tai muutoksia. Se voi sisältää myös sitä, että asiantuntijoita lähetetään jäsenvaltioiden hallintoihin. Nämä voivat olla esimerkiksi tietyn alan asiantuntijoita, joita lähetetään jäsenvaltioiden ministeriöihin auttamaan tietyissä ohjelmissa. Nämä voivat olla vaikka verotusasiantuntijoita tai energia-alan asiantuntijoita. Ja tämän kaiken lisäksi me voimme myös kansainvälisistä instituutioista pyytää jäsenvaltioiden puolesta tiettyä apua ja julkisten hankintojen kautta voimme tehdä alihankintasopimuksia yksityisten asiantuntijafirmojen tai konsulttien kanssa. Tuen laajuus. Tuen laajuus on aika, se on todella laajaa. Se kattaa koko joukon alueita. Alueet sisältävät, no kaikki on kirjoitettu tuonne, mutta niiden joukossa on muun muassa verotuksen saralla julkinen finanssien hoito, tulojen hallinnointi, julkisen hallinnon uudistukset, oikeusjärjestelmän uudistukset, petosten torjuminen, rahanpesun torjuminen. Kasvun alalla siellä on muun muassa yritysilmapiirin parantaminen, kaupan alalla Ähm, ulkomaiset investoinnit ja niin edespäin. Eli aika laajasta alasta on kyse. Me olemme sisällyttäneet myös työmarkkinapolitiikan tukemisen, sosiaalisen osallistamisen, sosiaaliturvan, sosiaali äh, suojan, maatalouspolitiikan tukeminen ja myös finanssisektorille tarjoamme tukea. Now, um, How is the support... Miten tukea sitten mobilisoidaan? Sitä mobilisoidaan pyynnöstä, jäsenvaltioiden pyynnöstä. Joten korostaisin tässä kohtaa sitä, että me emme tuputa tukea jäsenvaltioille, vaan odotamme vapaaehtoista tuen pyytävistä. Jäsenvaltio ottaa ensimmäisen askeleen, mutta me annamme kyllä osviittaa siitä, minkälaisia pyyntöjä jäsenvaltiot voivat meille esittää, minkälaiset pyynnöt voidaan hyväksyä ja minkälaiset ovat toivottavia. Meillä on kolme teknisen avun kategoriaa. Tietenkin on olemassa erilaisia talouden sopeutumis, sopeuttamisohjelmia ja tämä on oikeastaan jatkoa sille, mitä jo aiemmin Kreikan työryhmä ja Kyproksen tukiryhmä tekivät. Nämä maat saivat suoranaista teknistä apua, kun tekivät, toteuttivat talouden sopeuttamisohjelmiaan. Mutta nyt me e, tavallaan laajennamme tämän idean kaikkiin jäsenvaltioihin, kun ne haluavat tehdä uudistuksia talouden alalla tai sosiaalisia uudistuksia. Muistutin jo näistä maakohtaisista suosituksista, ja tämä olisi tyypillinen alue, jolla voidaan pyytää apua. Esimerkiksi, ja esimerkiksi pääomamarkkinaunioni ja energiaunioni ja niihin liittyvät kysymykset ovat sellaisia aloja, joilla jäsenvaltiot voisivat pyytää teknistä apua. On myös kolmas alue, joka voi kirvoittaa avunpyynnön ähm, nimittäin jäsenvaltion oma-aloitteiset avunpyynnöt. Tämä liittyy sellaisiin uudistuksiin, joista tietyt jäsenvaltiot voivat olla äh, kiinnostuneita, jotta äh, saavat uudistuksensa tehdyksi tietyn aikarajan puitteissa. Kun me saamme pyynnön jäsenvaltioilta ja kun me niitä analysoimme, niin me käytämme tietysti tiettyjä kriteerejä. Ne kriteerit, joita me käytämme analysoidaksemme näitä pyyntöjä, liittyvät ensinnäkin ongelman kiireellisyyteen. Jäsenvaltiolla saattaisi olla tietty takaraja jonkin rakenneuudistuksen toteuttamiseen, joten tätä pidettäisiin kiireellisenä pyyntönä jäsenvaltiolla saattaisi olla ongelmia tai haasteita, joihin täytyy puuttua pidemmällä aikavälillä, koska me tiedämme, että rakenneuudistukset vievät oman aikansa. Joten me analysoimme siis ongelmien syvyyttä ja kestoa. Jäsenvaltioiden saattaisi, jäsenvaltiot saattaisivat tarvita teknistä avustusta tietyllä alueella, kestävän kehityksen alueella, kestävän energian alueella esimerkiksi ja toki kiinnitämme huomiota myös sosioekonomisiin indikaattoreihin ja jäsenvaltion hallinnolliseen kapasiteettiin. Kun jäsenvaltio pyytää tietynlaista avustusta, niin me tietenkin kiinnitämme huomiota siihen, minkälaista kapasiteettia tässä jäsenvaltiossa on ottaa vastaan tekninen apu. Ei ole mitään järkeä sälyttää jäsenvaltiolle kauheasti teknistä apua, siis tuputtaa tätä apua, jos jäsenvaltiolla on vain rajallisesti kapasiteettia ottaa sitä vastaan. Mennäänpä sitten eteenpäin tähän uudistusohjelmaan tai tukiohjelmaan rahapuoleen. Kuten sanoin aiemmin, niin meillä on tälle asialle omistettu kokonaissumma. Olemme ehdottaneet 142,8 miljoonaa. Ja tämä kokonaissumma, sen tarkoitus on kattaa koko nelivuotiskausi. Ja sitä rahoitetaan siitä, että otamme ö, olemassa olevista rakennerahastoista ja sosiaalirahastosta ö, u, uusia tarkoituksia varten varoja, jo olemassa olevia varoja. Joten me emme pyydä mitään lisärahaa jäsenvaltiolta tälle ohjelmalle, vaan kyse on olemassa olevien rahojen uudelleen kohdentamisesta. Emmekä me myöskään kajoa jäsenvaltioiden ähm, jo, jäsenvaltioille jo myönnettyihin varoihin. Erityisen tärkeää on se, että nämä varat, joita kaavailemme, niin ne jaetaan seuraavalla tavalla. Ensinnäkin otsikko 1b. Aiomme 112,2 miljoonaa varata sinne. Ja tämä raha tuli siis sosiaalirahastosta, Euroopan kehitysrahastosta ja kohesiorahastosta, siis aluekehitys- ja kohesiorahastosta. Otsakkeen kaksi osalta 30,6 miljoonaa on kaavailemamme summa. Se tulisi maaseudun kehittämisrahastosta. Tämän lisäksi me voisimme käyttää komission tiettyjä varoja, allokoida niitä uudestaan, ja jäsenvaltioilla olisi myös mahdollisuus ikään kuin palauttaa ää, tai saada varoja omia reittejään. Eli jäsenvaltiot voivat omasta tahdostaan siirtää takaisin varoja komissiolle, jotta näitä varoja käytettäisiin jäsenvaltioiden puolesta. Tällaista toimintaahan on jo olemassa niissä maissa, jotka kuuluvat talouden sopeutusohjelmaan – Esimerkiksi Kreikan viranomaiset ovat siirtäneet 15 miljoonaa takaisin Kreikkaa koskevalle työryhmälle, jotta tämä raha käytettäisiin Kreikan puolesta avustuksen antamiseksi. Ja nyt tänä vuonna kreikkalaiset ovat siirtäneet 30 miljoonaa tähän tukiohjelmaan – jotta heidän puolestaan tehtäisiin alihankintasopimuksia teknisen avun antamiseksi. Tämä mahdollisuus, eli että jäsenvaltiot siirtävät takaisin rahaa komissiolle, tämä mahdollisuus on nyt annettu kaikille muillekin jäsenvaltioille. Kuinka tukiohjelmaa toteutetaan? Tukiohjelmaa toteutetaan ähm, rahoitus, varainhoitoasetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jotta tätä rakenneuudistusten tukiohjelmaa voidaan toteuttaa, niin me äh, laadimme monivuotiset työohjelmat, joista näemme, minkälaisia strategioita noudatetaan teknisen avun antamiseksi. Siinä äh, kerrotaan myös, mikä on teknisen avun odotettu tulos Siinä asetetaan rahoitusprioriteetteja teknisen avulle AO-politiikan alueella. Ja monivuotisessa työryhmässä me kaavailemme myös vuotuisia rahoituspäätöksiä. Eli kokonaissumma on siis 142,8 miljoonaa neljäksi vuodeksi, mutta kunakin yksittäisenä vuonna sidomme tietyn summan teknisen avun antamiseksi juuri kyseisenä vuonna. Tämä summa perustuu niihin pyyntöihin, joita kunakin vuonna saadaan. Eli tällä hetkellä emme voi vielä kertoa, kuinka paljon rahaa kunakin vuonna käytetään, mutta me otaksumme, että käy niin. Ja näinhän tapahtui myös Kreikan työryhmän työssä. Eli otaksumme että ensimmäinen vuosi käynnistyy aika jähmeästi, hitaasti, mutta pikkuhiljaa sitten toiminta vilkastuu. Eli otaksumme, että lähdetään liikkeelle pienemmällä summalla, mutta sitten neljän vuoden aikana summien määrä lisääntyy. Nyt pari sanaa täydentävyydestä ja koordinoinnista. On selvää, että kun annetaan teknistä apua, niin mehän tiedämme, että monissa muissa yhteyksissä teknistä apua jo annetaan. Sitä annetaan eri rahastojen yhteydessä. Sitä annetaan eri komission osastoissa tai niiden toimista eri jäsenvaltiossa, mutta me korostamme tässä kohtaa tämän ohjelman käynnistämisessä sitä, että mitään päällekkäisyyttä emme halua aiheuttaa. Ei mitään päällekkäistä teknistä avustamista. Me haluamme käyttää olemassa olevia varoja niin, että niitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Me toimimme siis koordinaatio- ja täydentävyysperiaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että kun me otamme vastaan pyyntöjä jäsenvaltioilta, niin Ensimmäinen reaktiomme on se, että tarkastelemme, tarkistamme muista komission osastoista ja jäsenvaltioista, minkälaista teknistä apua jo valmiiksi annetaan näillä kyseisillä aloilla. Ja, siksi, ja, juuri se, tällä tavalla pyrimme välttämään päällekkäisyyden. Me haluamme nimittäin tarjota lisäarvoa. Ehdotuksemme Toinen, eräs toinen elementti, nimittäin tämä rahasummahan on aika pieni, kun ajatellaan kaikkia niitä varoja, joita on käytettävissä ja saatavilla ylipäänsä unionin varoista, niin me yritämme varmistaa sen, että meidän tekninen avustuksemme on sellaista teknistä avustusta, joka tarjoaa synergiaa ikään kuin täytettäisiin aukkoja ja porsaanreikiä. Tarkoitus on löytää, minkälainen tekninen apu hyödyttäisi kaikkein eniten teknisen avun tarjoamaa synergiaa. Jotta onnistuisimme tässä, me asetamme koordinaatiomekanismin – se on sisäinen koordinaatiomekanismi komission sisällä, jonka tarkoitus on varmistaa se, että tiedämme, mitä komissiossa on jo tehty ja missä on aukkoja. Kyse on myös sellaisesta koordinaatiosta, jota tapahtuu, jotta voidaan paremmin ymmärtää, minkälaista ulkoista teknistä apua jäsenvaltiot saavat kansainvälisiltä organisaatioilta niin, että me emme eh, tee päällekkäistä työtä kansainvälisten järjestöjen tarjoaman teknisen avun kanssa. Haluaisimme myös haluamme myös varmistaa tässä yhteydessä sen, että Teknistä apua ei anneta ainoastaan jäsenvaltioiden pyynnöstä, vaan teknisen avun käyttämisen vastuu annetaan nimenomaan jäsenvaltioille. Eli kun teknistä apua jäsenvaltioille annetaan, niin ei puututa jäsenvaltioiden subsidiariteettiperiaatteeseen, vaan jäsenvaltiot itse kantavat vastuun rakenneuudistusten tekemisestä. Ja tärkeää on se, että se tekninen avustus, jota me annetaan, on käyttökelpoista ja että sitä käytetään. Me emme lähde sellaiseen tilanteeseen, jossa meille syydetään raportteja, jotka sitten arkistoidaan. Ei, me haluamme pitää huolen siitä, että annamme nimenomaan sellaista teknistä apua, jota jäsenvaltiot voivat käyttää kentällä ja hyötyvät siitä. Siksi näiden uudistusprosessien vastuu uudistusprosesseista on nimenomaan jäsenvaltioilla. Ehdotus mahdollistaa myös sen, että voimme laatia indikaattoreita ja toteuttaa arviota. Kun me toteutamme teknistä apua tietyllä alueella, me valvomme sitä teknistä apua, jota me annamme, jotta voimme varmistaa sen, että tekninen apu saavuttaa tavoitteensa. Siksi me valvomme jatkuvasti tilannetta. Valvomme sitä, että se, mitä annettiin, vastaa sitä mihin on sitouduttu. Meillä on kvantitatiivisia indikaattoreita tässä ohjelmassa, eli me tarjoamme asiantuntemusta, koulutusta jäsenvaltioissa, järjestämme seminaareja, eli meillä on tällaisia konkreettisia asioita, joita me toteutamme teknisen avun yhteydessä. Kvalitatiiviset indikaattorit sisältäisivät palautteen, sekä staattisen että dynaamisen palautteen sidosryhmiltä. Eli tässä kohtaa yritän korostaa sitä, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että apua tarjotaan ja piste. Ei, meitä huolet, me haluamme myös arvioida sitä, miten apua on mennyt perille. On tärkeää, että sidosryhmät ovat tyytyväisiä siihen tekniseen apuun, jota ovat saaneet. Ja haluamme tietenkin myös nähdä, miten teknistä apua jäsenvaltiossa käytetään, miten se on hyödyttänyt jäsenvaltioita. Tämä on erittäin tärkeä osa koko prosessia. Mitä arviointiin tulee, niin tässähän on kyse uudesta ohjelmasta, ja siksi me kaavailemme puolivälin arviointia vuoden 2019 mittaan. Ja sitten tämän neljän vuoden lopu, nelivuotiskauden päätyttyä me kaavailemme expost arviointia vuonna 2021. Missä nyt sitten mennään tämän ehdotuksen kanssa? Tässä vaiheessa ehdotus on hyväksytty Koreperissä. Se hyväksytty tehtiin 28. toukokuuta. Tämä tapahtui useiden teknisten kokousten jälkeen, joita ähm, rahoitusasiantuntijoiden työryhmässä tehtiin. ehdotuksia oli myös tehty muutamia muutosehdotuksia. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 3. maaliskuuta ja alueiden komitea antoi oman lausuntonsa 8. huhtikuuta. Ja ihan lopuksi haluaisin kertoa Euroopan parlamentin roolista. Regi-valiokuntahan monen muun valiokunnan rinnalla on vastuussa tästä asiasta. Ja me kaavailemme kokouksia muiden parlamentaaristen valiokuntien kanssa tulevina kuukausina. Haluaisin tämän ehdotuksen kontekstissa mainita sen, että nyt kaavaillaan, että rahoitus olisi järjestynyt tammikuuhun 2017 mennessä. Se mahdollistaisi sen, että ohjelmaa voitaisiin toteuttaa seuraavan neljän vuoden aikana. Meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää se, että käydään teknistä keskustelua tästä ehdotuksesta – jotta voidaan varmistaa se, että tätä aikataulua voidaan kunnioittaa. Ja juuri tästäpä syystä minä olen täällä tänään. Ja mielelläni vastaan kysymyksiinne kollegoideni kanssa, joiden, joilla on asiantuntemusta juridisissa asioissa ja budjettiasioissa, joten me mielellämme vasta- vastasimme kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you, Madam McCarthy. Kiitos, Mary McCarthy. Me aloitimme jo ennen kuin te tulitte tänne. Me olimme vähän etuajassa, mutta nyt aloitetaan taas alusta. Meillä on edustaja Gutierrez Prieto ja Pringsti tällä listallani, mutta haluaisin vielä palata esittelijä Shogorin ja ehkä Edustaja Sorava voi myös esittää kysymyksiä, jos näin haluatte. Myös tietysti edustaja Harkin. Oletteko tyytyväinen vai haluatteko vielä toi, toistaa jotain, mitä sanoitte aikaisemmin? Olkaa hyvä. Thank you for your presentation. Kiitos tästä esityksestä. Minulla olisi pari kysymystä lähinnä. Ensinnäkin Tämä ehdotus on hyvin monimutkainen, koska se kattaa sekä ESR-rahastot että ohjauskauden, eli sekä mikro- että makrotalouden. Miten aiotte tässä vastuun jakaa komissiossa, mitä tulee rahastojen varojen täytäntöönpannon ja miten varmistatte sen, että tuki menee myös alueelle ja paikallisviranomaisille ainoastaan keskushallitukselle? Kiitos. Thank you. And Madam Harkin, you are not in... Kiitos ja edustaja Harkin, te ette halua enää esittää kommentteja. Ehkä keskustelun lopuksi. Joudun hetkeksi poistumaan, mutta keskustelun lopuksi voin palata. Kiitos. Näin pääsimme Gutierrez Prietoon. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kovasti komission asiantuntijoille tästä puheenvuorosta. Minulla on aika lailla epäilyksiä liittyen tähän rahastoon. Ensinnäkin siksi, että se annetaan teknistä tukea, ei nyt periaatteessa kuulosta huonolta ajatukselta, mutta ongelmana on nyt se, että tästä puuttuu paljon konkretiaa. Meillä on ollut jotain epäilyksiä, jos ajatellaan sitä, että otetaan pois teknistä apua, koska tätä muutettiin edellä kaudella uutta monivuotista puitteista varten, pyrittiin mukauttamaan tilannetta yksinkertaistaan sitä nykyjärjestelmää. Tämä on johtanut siihen, että paikallisia alueviranomaiset ovat joutuneet vaikeuksiin eivätkä saaneet näitä rahoja helposti ja on ollut vaikea myös kunnolla perustalaisten enää rahojen käyttöä. Jos nyt luodaan tällainen tekninen raha, avustus, joka on poliittisia hankkeita varten, jos ajatellaan sosiaalirahaston ja maaseuturahaston ohjelmia, niin ei tämä ehkä nyt ole ihan oikea toimintatapa. Tässä käytiin yhtä sellaista keskustelua, että sanottiin, että nämä edellisen kauden uutokset olivat aika monimutkaisia, niin nyt pitäisi huomioida se, että todellakin muissa maissa on tehty suuria muutoksia. Ja tekniseltä kannalta olemme siis sitä mieltä, että tämä ei ole nyt välttämättä paikalla, että otettaisiin rakennerahastoista ja sosiaalirahastosta rahaa poliittisiin uudistuksiin, sillä kyseessä ovat poliittiset uudistukset, jotka liittyvät ohjauskauteen. Ja siksi tässä on nyt tiettyjä poliittisia epäilyksiä tämän suhteen. Ensinnäkin, kun nyt puhutaan varoista, jolla tuetaan maita, jotka tekevät rakenneuudistuksia, niin joissain tapauksissa, jos ajatellaan kausten tehtyjä ehdotuksia, niin eh, sanottiin, että nämä olisivat myötä syklisiä nämä eh, uudistuksia, siksi tarvittiin eh, varoja niitä maita varten, jos haluttiin tehdä lisää uudistuksia, jotta voitaisiin kompensoida näitä vaikutuksia, jotta ne eivät vaikuttaisi, vaikeuttaisi lisää kansalaisten elämää. Eli tämä tekninen mm, avustusrahasto sen sijaan tarvittaisiin taloudellista sosiaalista apua, mutta 142 miljoonaa ei tietysti riitä tähän. Tässä on taustalla poliittinen tai jopa sosiaalinen ongelma, kansalaisiin liittyvä ongelma. Meidän pitää nyt uudistaa tätä uudistamiskäsitettä. Moni kansalainen Etelä-Euroopassa, erityisesti jossa on paljon uudistuksia pitänyt tehdä, ymmärtävät tämän rakenneuudistuksen ja teknisen avustuksen nimenomaan leikkauksina, eli aina leikataan hyvinvointivaltiota. Jos nyt komissio panee pystyn tällaisen rahaston, jolla autetaan jäsenvaltioita suorittamaan näitä uudistuksia, niin varmasti kansalaiset eivät tästä kovasti innostu, ei sosiaalidemokraattinen ryhmä eikä, eikä minä itse. Kyllä uudistuksia eh, tarvitaan, on rakenneuudistuksia, joita on tehtävä jäsenvaltioissa. Minä olen tästä vakuuttunut kyllä, mutta niiden pitää olla sellaisia uudistuksia, jotka ovat sosiaalisesti vastuullisia ja jotka uudistavat taloutta ja joiden yhteydessä pyritään todellakin kompensoimaan niin, että hyvinvointivaltio pidetään yllä, mutta kansalaiset eivät luota tähän. Tämä näkyy kaikista Eurostatin tutkimuksista. Kansalaiset ovat sitä mieltä, että Euroopan unionin ajamat uudistukset niissä, niihin ei liitetä näitä käsitteitä, että ne ovat sosiaalisesti vastuullisia ja että ne pyrkivät pitämään yllä eh, hyvinvointivaltion. Jos nyt siis annetaan tällaista teknistä avustusta, niin kyllä siihen suhtaudutaan varmaan aika epäilevästi. Itsekin suhtaudun siihen epäilevästi, sillä minusta on tehtävä selväksi, että ohjausjakson puitteissa, jotta voidaan paremmin taata taloushallintoa euroalueella. Tämä on totta. Tarvitaan kuitenkin aina selkeitä tavoitteita. Usein ohjausjakso on käytetty kaikkeen muuhunkin, esimerkiksi eh, julkisen talon vakauttamiseen ja on lähdetty vain sitten leikkaa liimaa tekniikalla eh, tekemään uudistuksia sen sijaan, että uudistaisimme eh, työelämän suhteitamme ja mm, sosiaalista tilannetta. Jos nyt tässä vain todellakin leikataan ja liimataan ilman, että huomioidaan kunkin maan erityistä, erityinen tilanne esimerkiksi työmarkkinoilla. Emme voi sitä hyväksyä, mutta jos tavoitteena on se, että pystyy lähestytään yhteisiä tavoitteita, niin sitten kyllä tämä sopisi. Jos ajatellaan uudistuksia, mitä on tehty viime aikoina tai viime vuosina, nyt on ehkä vähän muututtu, muutettu toimintatapaa, mutta jos ajatellaan Barroson komissiota, niin silloin eh, oltiin aina menossa saman eläkeijän suuntaan muun muassa ja muuttamassa eh, tilanteen samaan suuntaan, vaikka eteläisessä ja Pohjois-Euroopassa tilanne on hyvin erilainen ja tuotantojärjestelmä on erilainen, demografiset ongelmat ovat erilaisia ja koko todellisuus on erilaista. Eli näin ei voida tehdä, että annetaan teknistä apua sellaisille e, teknisille e, toimijoille, jotka pyrkivät yhdenmukaistamaan täysin yhdenmukaistamattomat todellisuudet. Ja siksi me suhtaudumme epäilevästi siihen, että sosiaalirahastosta otetaan pois rahaa, jotta voitaisiin suosittaa uudistuksia tai avustetaan mm, energiauudistuksia. Tämä ei ole mielestäni oikein. Ja sitten jos tätä ei valvota tai näitä teknisiä tavoitteita ei etukäteen määritellä poliittisiksi tavoitteiksi. Tämä on väärin. Ja sitten tästä ei myöskään saa tehdä tällaista liimaa ratkaisua maille, joissa on erilaiset mm, ongelmat ja erilaista lainsäädäntöä on aina toimittava hyvin varovaisesti, jottei vain euroskeptisyys lisääntyisi. Sitähän on aika paljon suuremmassa osassa jäsenvaltioita. Kiitos. Thank Kiitos. Meillä on vielä yksi kysymys, mutta ehkä lähti sitten ehkä tästä liikkeelle. Okei. Okay, um... Selvä. Vastaisin ensin rahoitukseen liittyvän kysymykseen. Jotta rahoitus onnistuisi, niin lähdimme ensin miettimään alusta – sitä, että kun nyt budjetit ovat kaikkialla niin tiukoilla, niin jäsenvaltioita ei oikein huvita rahoitusta lisätä. Eli uuden rahan saaminen olisi hankalaa. Siksi mietimme sitä, mistä rahoitusta voisi tulla ja lähdimme silloin katsomaan niitä marginaaleja, joita on nykyrahoituksen puitteissa. Eli katsomme, katsomme eri otsakkeita ja pohdimme sitä, missä marginaalia saattaisi olla. Pohdimme jokaista kohtaa erikseen ja sitten analysoitiin budjettiihmisten toimesta sitä, miten varoja on käytetty viimeksi kuluneiden vuosien aikana eri otsakkeissa verrattuna kattoihin, jotka olivat käytössä. Tässä työssä otettiin huomioon se, että rahoitus oli lisääntynyt tietyillä saroilla, että rahoituksen tasot olivat kasvaneet, jotta voitiin ottaa huomioon eri vaatimukset. Tämän arvioinnin lopputuloksena todettiin, että jos otetaan huomioon varojen käyttö tähän mennessä ja se, että otetaan huomioon uudet lisätarpeet näillä saroilla, niin oli olemassa marginaalia 1b. Että veroja voitiin ottaa sieltä näihin tarkoituksiin. Tämä perustui analyysiin, jossa otettiin huomioon entiset trendit ja oletetut lisätarpeet nykyohjelmointikaudella. Jäsenvaltioiden lisääntyneet tarpeet siis. Sitten arviointiin että tämä summa voitiin ottaa käyttöön ilman, että ylipäätään haitataan tarpeita tällä saralla eri rahastoista. Tässä on ihan perinpohjainen analyysi siis taustalla. Tämä oli ensimmäinen asia. Toinen asia, jota painottaisin, on seuraava. Kyllä todella varoja annetaan tietyille aloille käyttöön, nyt otetaan muitakin käyttöön, kun ajatellaan teknisen avun tukemista. Mutta kun katsotaan sitä, mitkä alat on katettu rahastoissa, niin tässä on kyllä päällekkäisyyttä. Ja nyt, josta tässä nyt puhumme, teknisen avun osalta ovat esimerkiksi rahoitusalan kaltaisia aloja. Lisäksi pyritään ottamaan huomioon se, että teknisen avun käytössä varoja voitaisiin käyttää myös teknisiin kysymyksiin, jotka liittyvät siirtolaisuuteen. Siirtolaisuushan on erityisen ajankohtainen aihe. Se, mitä pyrin sanomaan tässä on se, että tässä on päällekkäisyyttä sinne, mihin rahastoja voidaan käyttää ja voitiin käyttää. Enkä näe tässä nyt mitään erityistä ristiriitaa ajatellen aloja, joille tukea kohdennetaan. Alue- ja paikallis hyötyjät. On totta, että toimintamme on sellaista, tai sellaiseksi kun toiminta on suunniteltu, niin kun otetaan huomioon työmme luonne, niin me haluamme olla yhteydessä keskushallintoon yhteen tahoon jäsenvaltiossa, kun puhutaan teknisen tuen pyynnöistä. Mutta nämä hakemukset, anomukset voivat kattaa kaikkialla maailmassa kaikki alat. Alue- ja paikalliskysymyksiin voidaan siis myös puuttua. Yksi esimerkki. Yksi merkittävä tuen, teknisen tuen ala on ollut julkishallinto viime aikoina. Julkishallinnon parantaminen, julkishallinnon tehokkuuden parantaminen – on ollut tärkeä osa teknistä apua, jota aikaisemmin on myönnetty. Tämä totta kai viittaa ei ainoastaan julkishallintoon keskustasolla, keskitetyllä tasolla, vaan myös alue- ja paikallisella tasolla. Se, minkälaisille aloille teknistä apua voidaan antaa, kattaa kaikenlaiset uudistukset maassa – keskustasolla tai alue- tai paikallistasolla. Kaikki siis. Erityisesti olemme sitä mieltä, että vaikka hallinnollinen osa tätä toimintaa hoituu keskitetysti, niin tämä ei mitenkään vaikuta siihen, missä maantieteellisesti jäsenvaltiossa teknistä tukea toteutetaan. Eli kunhan koordinointi hoidetaan keskitetysti, kunhan voimme olla yhteydessä yhteen tahoon, yhteen viranomaiseen tässä yhteydessä, joka toimii vastuullisena tahona teknisen avun osalta. Olemme tyytyväisiä. Näin vastasin siis tuohon kysymykseen alueellisista ja paikallisista tuen saajista. Sitten itse asia sisältökysymykseen. Me toimimme tässä yhteydessä seuraavalla tapaa. Meillä on erityinen työnjako. Me katsomme sovittuja uudistuksia. Pidämme itsestään selvänä, että ne toteutetaan. Tämä ei ole sinänsä meidän vastuualuettamme, eli ne prioriteetit, joita asetetaan jäsenvaltioissa, asetetaan toisessa yhteydessä. Eli rakenneuudistuksesta sovitaan jäsenvaltiotasolla. Tämä asia on sitten sovittu. Ja kun jäsenvaltio on sopinut rakenneuudistuksesta, jos se silloin haluaa apua meiltä rakenneuudistusten toteuttamiseen, niin jäsenvaltio voi näin tehdä. Jos jäsenvaltio ei apuamme kaipaa, niin silloin apua meiltä ei varmaankaan pyydetä. Eli tavallaan me emme lähde tuohon poliittiseen keskusteluun, jos nyt ymmärrätte. Me teemme työtä teknisellä tasolla. Ihan puhtaasti siis me keskitymme tekniseen apuun. Toinen asia, johon viittaisin nyt, on teknisen avun luonne. Tämä ei todellakaan ole teknistä tukea, joka sopii samassa muodossa kaikille – Jossain jäsenvaltiossa toimii yksi asia, toisessa toinen. Emmekä me toimi siis tuolla tavalla, että yhden mallin pitäisi sopia kaikille, kun saamme teknisen avun pyynnön tiettyyn uudistukseen liittyen, niin ensimmäinen vastauksemme on se, että istutaan samaan pöytään kyseisen jäsenvaltion viranomaisten kanssa ja selvitetään, mihin jäsenvaltio oikein pyrkii. Sitten meillä on ehkä jo jonkinlainen ajatus siitä, minkä mallinen uudistus olisi paikallaan. Ehkä ei. Mutta näitä ehdotuksia voidaan tehdä ja jäsenvaltio tekee lopullisen päätöksen. Eli tässä ei pakoteta jäsenvaltiota mihinkään tämän suunnitelman mallin osalta. Samoin teknisen avun muoto, kun teknistä apua annetaan, tässäkin jäsenvaltiot voivat huolehtia lopullisista päätöksistä. Esimerkiksi. Ihan konkreettinen esimerkki nyt. Jos tietty tai yksi jäsenvaltio halusi uudistaa sosiaaliturvan mallia niin, että otettaisiin käyttöön taattu minimitulojärjestelmä. Sosiaalinen malli, jossa taataan tietty minimitulo yhdessä jäsenvaltiossa siis. Kun pyyntö oli tämä, niin heti rupesimme pohtimaan sitä, mitkä ovat parametrit, jotka haluatte. Te määrittelette ne, me emme sitä sano. Te määrittelette, mikä olisi siis sopiva minimitulo. Ja sitten tässä yhteydessä katsoimme eri toimijoita, jotka voisivat auttaa jäsenvaltioita. Emme me sano, että ottakaa tämä tai tuo tarjoaa, vaan Jäsenvaltio voi päättää, kenet haluaisi toteuttamaan tiettyä rakenneuudistusta. Eli jäsenvaltio tässä aina valitsee, tekee päätökset, eikä sama malli sovi kaikille. Päinvastoin minun kokemukseni on seuraavanlainen. Kun puhumme parhaista käytänteistä, yhden jäsenvaltion paras käytäntö ei ehkä ole kaikkein paras toisessa jäsenvaltiossa. Eli on katsottava, mitkä parametrit siellä ovat, mitkä olosuhteet vallitsevat paikan päällä. Voidaan sanoa, että no toinen jäsenvaltio toimii noin, mutta tämä ei ole sellainen malli, joka sopisi taas toisen tapaukseen. Eli jäsenvaltion päätettäväksi ja määritellä toiminnan parametrit täytännönpanosta, kun puhutaan rakenneuudistuksen yhteydessä. Emme me siis tässä mitenkään vaadi, että pitäisi käyttää tiettyä mallia, vaan tämä on aivan jäsenvaltion vallassa. Toivottavasti vastasin näin kysymyksenne. Ja seuraavana edustaja Parinski voi esittää viimeisen kysymyksen. Or a question, Madam Chair. Ei minulla ole ainoastaan kysymys puheenjohtajan paljon enemmän mielessä. Minusta koko tämä ehdotus asetukseksi on todella ajatuksia herättävä. Ja se kaipaisi tämänkin valiokunnan paljon suurempaa mielenkiintoa, eli suurempaa mielenkiintoa kuin mitä vähäinen jäsenten läsnä oleva määrä ja huonosta poistuminen osoittaa. Ja tässä ehdotuksessa on myös paljon sellaista, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Me olemme nyt saaneet pitkät selvitykset Rova McGregorilta sekä hänen alustuksessaan että vastauksissaan. Ne tuovat mukanaan nyt sitten paljon lisää kysymyksiä. Aivan ensiksi. Minun on sanottaa, niin kuin komissiokin sanoi, että nämä varat nyt otetaan yhdestä kontekstista ja ne siirretään toisaalle. Nämä rahat, joista puhutaan, löytyvät perustamissopimuksen alaisuudesta, siitä kohdasta, jossa puhutaan taloudellista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluisuudesta. Ja oikeusperusta, johon viitataan, on artiklata 175, sen kappale 3. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tapa tulkita kyseinen tekstikohta, sillä täällä sanotaan seuraavasti – tämä koko otsake ja sen alaiset välineet, niiden tarkoituksena on edistää harmaasta kehitystä kaiken kaikkiaan unionissa ja vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueista yhteenkuuluvuutta, pitää vähentää eroja kehityksen kehityksessä eri alueiden välillä ja pitää vähentää jälkeenjääneisyyttä kaiken hankalammassa asemassa olevilla alueilla. Ja tämä ensimmäinen kappale 175 sanotaan, että jos tarvitaan erityisiä toimenpiteitä näiden mm, tällä, tässä otsuksessa täytettyjen äh, rahastojen ulkopuolella ja tämän vaikuttamatta siihen, mitä päätetään muiden poliitikkojen yhteydessä, parlamentti ja neuvosto voivat päättää tällaista toimista. Eli kyseessä ovat lisätoimet, siis mm, lisätoimet verrattuna niihin toimiin, jotka liittyvät tähän rahastoon. Ja tämä liittyy aina tähän kohesioon, yhteenkuuluvaisuuteen eikä muuhun. Mutta komissio on nyt tulkinut asiaa eri tavoin. On ajateltu, että nyt etsitään uusia toimia rahastojen ulkopuolelta mm, ja sen lisäksi rahastojen varat käytetään aivan eri kontekstissa eli ohjausjaksoon liittyen. Minun mielestäni tämän todella luovaa, eikä sitä voi ymmärtää. Tämä ei ole ollenkaan looginen tapa esitellä tämä niin kutsuttu ohjelma. Ja erityisesti sanoisin, että tämän ohjelman taustalla oleva inspiraatio lähde on ilmeisesti Kreikka ja Kypros, ja tämä on taas todella mielenkiintoinen inspiraation lähde, sillä nämä ohjelmat kyseessä maissa, jotka ovat siellä siis vielä voimassa, ne niihin on ryhdytty siksi, että siellä on erityisolosuhteet, erityisen eh, suuria ongelmia ja rakenneuudistukset on niille suurin piirtein ylhäältä määrätty. Ja ne, tämä tapahtui tunnettujen niin kutsuttujen troikka-kokoonpanojen toimesta. Ja voidaan sanoa, että ne eivät todellakaan ole suosittuja kyseisissä maissa, mutta eivät muuallakaan kansan keskuudessa, koska näitä toimia pidetään sellaisina, että ne eivät auta ollenkaan kaikkein suurimmissa yhteiskunnassa haasteissa, mitä ihmisillä on edessään Euroopassa. ne vievät talouspolitiikkaa aivan väärään suuntaan. Eilen hyvä komission jäsen regivaliokunnassa käytiin keskustelua, joka liittyy komission tiedonantoon koskien rakennerahastojen panosta työllisyyteen ja kasvuun artiklan 16 pohjalta. Ja itse komissio kyseisessä annossa tekee selväksi, että yhdenmukaisuus ja lähentäminen on vähentynyt ja eroavaisuudet ovat kasvaneet. Ja on selvää, että meidän suuri haasteemme on se, että pitää päästä takaisin sinne kohesion polulle. Ja jos nyt puhutaan teknistä avustuksesta liittyen näihin eri rahastoihin, niin kyseessä oli selkeästi tekninen eh, avustus, jonka tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvaisuutta, eikä mitään muuta asiaa, mitä komissio haluaa edistää. En nyt lähde kommentoimaan ohjausjaksoa tai maakohtaisia suosituksia, enkä sitä tarvitaanko tuossa yhteydessä teknistä apua, mutta näiden kahden sekoittaminen on kyllä mahdotonta hyväksyä. On aika mielenkiintoista, että tässä nyt kyseessä ovat varat myös ne, jotka on suunnattu vähävaraisimmille ja sosiaalirahaston varat ovat tässä kyseessä vara puheenjohtaja Dombrovski lähetti Tysonin paikalle ja sanoi, että nämä näiden rahastojen varoja on jo ylikäytetty, ei sieltä löydy enää yhtään ylimääräistä senttiä, mutta meille sanottiin, että jäsenvaltiot eivät halua näitä kattoja korottaa, mutta teidän pitää myös ymmärtää, että se, että näin ei haluta tehdä, johtaa myös siihen, että meillä on edessä eksistentiaalinen kriisi Euroopan unionissa. Ettekö te ymmärrä, että tietyllä tavalla nämä teidän ehdotuksenne antavat lisää syitä Brexit-mielisyydelle ihmisten keskuudessa sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että muutenkin. Muutenkin on suuria epäilyksiä liittyen Euroopan unionin hyödyllisyyteen ihmisille. Meillä on paljon teknisempiäkin kysymyksiä liittyen siihen, että käytettäisiin CEF-rahoja, eli teknisen avustuksen rahoja. Ja nyt vaikuttaisi siltä, että nämä rahat olisivat kaikkien 28 Euroopan jäsenvaltion käytössä mutta ajatellaan sitä, mitä verkkojen Euroopan välineille on tapahtunut, niin onko rahoja palautettu sinne? Ei sen sijaan on ehdotettu nyt komission toimista, että sieltä otetaan vielä enemmän rahaa pois. Eli huomioitteko nyt yhtään sitä, mitä parlamentti ehdottaa? Hyvä puheenjohtaja, minä suosittaisin sitä, että tästä asiasta puhuttaisiin vielä lisää että sihteeristö pyytäisi jäseniä esittämään kirjallisia kysymyksiä, että kävisimme uuden keskustelun komission edustajien kanssa sillä tasolla, millä he haluavat siihen osallistua sen jälkeen, kun olemme saaneet heidän kirjaiset vastauksensa. Kiitos. Yes, well, like a... Niin, kuulostaa aika hyvältä ehdotukselta. Ehkä tästä voidaan puhua seuraavassa koordinaattorin kokouksessa. Seuraavassa koordinaattorikokouksessa ehkä palataan tähän asiaan. Näin siis aluksi meillä on vielä yksi tällainen kokous ennen kesälomaa. Me haluamme pitää kunnon kokouksen emme ole tähän asti ehtineet paneutua tähän kysymykseen tai meillä ei ole tarpeeksi energiaa tähän. Ja kuten voitte havaita, täällä on todella vahvoja reaktioita ja me varmasti tarvitsemme sellaista yhteydenpitoa, joka on suoraa ja jossa todellakin ollaan yhteydessä komission poliittisiin vastuutahoihin. Ette saaneet kysymyksiä edustaja Pirinskiltä, mutta voitte tietysti vetää yhteen oman kantanne. Uh, Selvittäisin paria <clears throat> seikkaa, tai ehkä asiantuntijani haluaisi selvittää paria seikkaa, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. Jos aloittaisin tästä oikeudellisesta kysymyksestä. Ehdotuksen yleinen tavoite tämän avustus- tai tukiohjelman tavoite on tietysti se, että halutaan antaa tukea jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset voivat saavuttaa hallinnollisia uudistuksia ja taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia. Nämä ovat, nämä siis liittyvät niihin haasteisiin ja ongelmiin, joita jäsenvaltiot ovat siis kokeneet ja sen vuoksi pyytäneet apua. Ja tämä tapahtuu niin, että halutaan auttaa myös EUn varojen tehokkaassa käytössä. Ne varot, varat, joista me nyt tässä yhteydessä puhumme, ovat tietenkin rakennerahasto ja sosiaalirahasto, mutta myös rakennerahastoihin kuulumattomia rahastoja, sellaisia rahastoja, jotka toimivat samalla tapaa kuin sosiaalirahasto, esimerkiksi maahanmuuttorahasto ja rahasto, tai josta annetaan apua kaikkein pahiten alakynnessä oleville. Eli me emme varsinaisesti ota rahaa näistä rahastoista, vaan ohjelman puitteissa haluamme tarjota jäsenvaltioille apua näiden varojen parempaan käyttöön. Kohesio on tietenkin erittäin tärkeää tässä yhteydessä, koska se myötä vaikuttaa yleiseen tavoitteeseemme, joka löytyy 174 artiklasta Lissabonin sopimuksesta ja koskee kohesiopolitiikkaa. Ja tässä ehdotuksessa otamme tämän tavoitteen tietysti johtotähdeksemme, koska yksi 74 artiklassa, jossa puhutaan kohesiopolitiikasta, niin sen mukaisesti meidän tulisi löytää mekanismi, joka koskee muita kuin rakennerahastoja, koska sitä koskee taas Lissabonin sopimuksen eri artikla, niin meidän täytyy löytää ää, toimia, jotka ää, koskevat nimenomaan tätä kohesiopolitiikkaa. Sellainen kohta löytyy perussopimuksen artiklasta 175 kohta B. 175 artiklassa puhutaan nimenomaan jäsenvaltioiden roolista talouspolitiikan alalla ja tässä artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan talouspolitiikkaa ja koordinoimaan näitä politiikkoja, jotta voidaan myötävaikuttaa koheesiopolitiikan tavoitteisiin. Ja jos komissio tai unioni on sitä mieltä, että joihinkin toimiin voidaan ryhtyä näiden rahastojen ulkopuolelta niin, että tavoitteet voidaan saavuttaa, niin komissio voi tehdä normaalin lainsäädäntömenettelyn mukaisesti ehdotuksen, jonka tavoite on ryhtyä toimiin, joiden avulla täytetään artiklan 75 tavoitteet. Tämä tietysti liittyy kohesiopolitiikkaan ja tämän ohjelman, tukiohjelman kautta me haluamme saavuttaa kohesiopolitiikan mukaisia tavoitteita. On myös artikla 97. Ja syy siihen, että meidän ehdotuksessamme on kaksi, kaksinkertainen oikeusperusta, niin sehän liittyy siihen, mitä mä jo sanoi. Eli kyse, syy on se, että toisinaan me menemme pidemmällekin kuin vain, että avustaisimme jäsenvaltioita puhtaasti kohesiopolitiikan puitteissa, koska me haluamme vastata jäsenvaltioiden tarpeeseen eh, saada apua myös sellaisilla aloilla, joita rakennerahastoasetuksen tukikelpoisuussäännöt eivät koske. Ja siksi tämä artikla 197, joka liittyy hallinnolliseen yhteistyöhön, ja EU-oikeuden täytäntöönpanemiseen laajemminkin, niin tämän artiklan perusteella voimme antaa jäsenvaltioille apua myös sellaisilla alueilla, joita kohesiopolitiikka ei katoa. Esimerkiksi maahanmuutto ei ole osa kohesiota, mutta me haluamme antaa jäsenvaltioille erityisesti näinä aikoina apua, kun hallinnollinen kapasiteetti edellyttää tai hallin, hallintotoimet edellyttävät paljon toimia nimenomaan maahanmuuton saralla. Me emme voi turvautua ainoastaan artiklaan 175 ja 174 oikeusperustaan. Meidän täytyy mennä vielä pidemmälle ja siitä syystä juridisesti meillä on tällainen kaksinkertainen oikeusperusta ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä vastaa täysin niiden alojen tarpeisiin, joita joilla jäsenvaltiossa tarvitaan apua. I would also like to Minä haluaisin myös vielä tuoda selkeyttä joihinkin asioihin. It's out a new legal framework. completely new. Jos ajatellaan uutta järjestelmää rakennerastojen osalta, niin se selkeästi linkittää taloushallintoon tämän asian, koska kuten tekstissä sanotaan, ilman hyvää taloushallintopolitiikkaa. Rakennepäästöjen hallintaa ei voida huolehtia tehokkaasta varojen käytöstä. Siksi ei voida myöskään päästä rakennerahastojen tavoitteisiin, joten tuo yhteys on kyllä olemassa, kuten kollega osoitti. Linkki on myös sopimuksen artiklassa 175 ensimmäisessä kohdassa, jossa sanotaan, että jäsenvaltioiden tulisi hoitaa talouspolitiikkaa – sellaisella tapaa, että tuetaan kohesiopolitiikkaa ja komission tulisi tässä tehtävässä jäsenvaltioita auttaa. Toiseksi, emme ota mitään rahaa näistä kansallista summista, ei myöskään teknisestä tuesta. Tässä on kyse ainoastaan komission teknisestä avusta. Minimisumma tulee teknisestä avusta, jota komissio käyttää, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa kansallisten ohjelmien suunnittelemisessa, tietenkin myös täytäntöönpanossa ja seurannassa. Eli nämä käyttämämme rahasummat ovat niin pieniä, ettei niillä ole kielteistä vaikutusta täytäntöönpanoon tai siihen, että kunnioitetaan rakennerastojen tavoitteita. Ilman talouspolitiikkaa hyvään politiikkaa ei voida päästä kilpailukykyyn, ei hyvin toimivia työmarkkinoita voida saada aikaan, jotta voidaan poistaa näitä eroja jäsenvaltioiden välillä ja näin huolehtia hyvästä rakennerahastojen käytöstä. Ja haluaisin myöskin sanoa vielä asian, joka mielestäni osoittaa, miten hyödyllinen tämä ehdotus on – jäsenvaltio itse antaa rahaa omasta teknisestä avustaan, jotta voidaan toimia tehokkaammin ja olla puuttumatta tähän jäsenvaltion omaan päätäntävaltaan. Eikö tämä osoita, miten järkevää on, että komissio tätä työtä tekee? Siksi komissio käyttää omaa teknisen avun rahaa tähän teknisen avun tarjoamiseen. Kreikka ja Kypros mainittiin. Aivan erityiset talousolot vallitsivat. Ja halutaan estää se, ettei samanlainen tilanne voi tulla esiin muilla jäsenvaltioilla tai vain aivan erityinen tilanne. Ne täytettäisiin siis jäsenvaltiot jo ennakkoon. Tämä asia tulisi ottaa huomioon näissä pohdinnoissa. Kiitos oikein paljon. Thank you and well... Kiitos ja tervetuloa vierailuryhmälle Magdeburgista. Tervetuloa työllisyysvaliokuntaan, mutta te saavuitte todella myöhään. Yleensä tämä sali on täynnä valiokunnan jäseniä, mutta nyt olemme itse asiassa ihan kokouksen viime minuuteilla. Mutta toivottavasti kuitenkin saatte jonkunlaisen mielikuvan tästä tunnelmasta joka tapauksessa. We, uh, I'd like to, to, uh, pass the... Antaisin puheenvuoron vielä muutamaksi minuutiksi edustaja Shorille, joka voi kertoa sitten siitä, miten jatkamme työskentelyä. Kiitos. Minulla on vain lyhyt kommentti. Sanoisin, että tämä on tietysti ensimmäinen kokouksemme. Meillä on kokous vielä varjoesittelijöiden kanssa ja voimme palata yksityiskohtaisemmin näihin huoliin. Kiitos. Perfect, but then, uh, I... Hienoa. Näin siis lopetamme tämän kokouksen sanomalla, että te esittelijänä ja varjoesittelijöinä keskustelette asiasta ja sen jälkeen voidaan käydä keskustelua ehkäpä koordinaattorin kesken. On selvää, että on käytäntöjä, joita haluamme kommentoida ja joihin haluamme vaikuttaa, eli palataan vielä tähän, mutta kiittäisin teitä nyt siitä, että yrititte vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Me olemme työhömme sitoutunut valiokunta ja varmasti vielä palaamme tähän asiaan. Kiitos teille kaikille. Ja tämä lausuntoluos tulee käsittelyyn 31. elokuuta viiva ensimmäinen syyskuuta ja 7. päivä syyskuuta mennessä pitää esittää tarkistukset ja sitten äänestys työllisyysvaliokunnassa. Pitääkö tämä todella paikkansa? Ei. Ei. Tämä äänestys tapahtuu myöhemmin, mutta kuten kuulitte, 2016 lokakuuhun asti tai lokakuussa käsitellään tarkistukset, jotka on esitetty, eli me voimme vielä käydä keskustelua, esittää tiukkoja kysymyksiä ja saada vielä ehkä tiukempaa sisältöä. Kiittäisin kaikkia teidän panoksistanne, panoksistanne tämän päiväisen kokoukseen. Seuraava kokous on 21. kesäkuuta työllisyysvaliokunnan kokous, eli jos meillä on jotain lisättävää ennen kesälomia. Voimme tehdä sen tuolloin. Kiitos teille kaikille ja kiitän myös teitä Magdeburgin vierailijoita. Yleensä tämä sali on täpö täynnä. Täällä on paljon ihmisiä eri poliittisista puolueista ja kaikista 28 jäsenvaltiosta. Eli teidän pitää nyt vain kuvitella tämä tilanne Ja voin sanoa, että työllisyysvaliokunta, joka käsittelee työttömyyttä, työpaikkoja, oikeuksia ja sosiaalista agendaa. Me olemme kaikkein tiukin valiokunta koko parlamentissa – Eli toivottavasti te löydätte ihmisiä, kenen kanssa keskustellaan ja joille esittää kysymyksiä, vaikka tämä kokous päättyy tähän. Eli kiitos siitä, että tulitte paikalle.